one with only six reports. Przechodzimy, drodzy Państwo, koleżanki i koledzy posłowie, do objaśnień. Hyvät näistä herrat, no niin, mennäänpä sitten äänestysselityksiin seuraavaksi. No niin, ensinnäkin Chris Davisin mietintö. Kilpailukykyinen vähähiilinen talous vuonna 2050. Ensimmäinen puhuja on edustaja Kaminski. Minuutti, olkaa hyvä. E, wysoki parlamencie, e, oczywiście e, cele, które Hyvä puhemies, ilman muuta ne tavoitteet, minä tässä mietinnössä ottaisin esille, ovat tavoitteita, jotka ovat hyvin runsaskätisiä. Koska ympäristön suojelu on sellainen asia, mitä pitäisi yhdistää meidät kaikki, mutta kuitenkin pitäisi ottaa esille, että EU viime aikoina on osoittanut trendiä siihen, että ottaa ympäristöystävällisiä tavoitteita esille, vaikka kuitenkaan kaikki eivät jaa näitä, kuten kaikki saastuttajat, kuten Kiina esimerkiksi, tai Intia. Eli EU-ssa tällaisten jalojen tavoitteiden hinta, joka me maksamme siitä, tullaan maksamaan talouden selkänahasta kaikkein heikoimmin kehittyneissä maissa. Tämän takia näiden kaikkien argumenttien esille ei voinut hyväksyä tätä mietintöä. Kiitoksia puhemies. Ja sitten Francisco D'Angelis, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Tämän mietinnön hyväksyntä tulee lisätä sitten investointia Euroopan unionin teollisuuden tulevaisuuteen. Meidän pitää antaa kannustinta Euroopan unionin teollisuudelle, että voidaan investoida talouden kasvuun ja vähentää samalla myöskin CO2-päästöjä. Vähähiilinen energia ja talous ei saa vaarantaa Euroopan unionin kilpailukykyä, vaan päinvastoin sitä vahvistaa sitä. Loppujen lopuksi on tärkeää tukea investointeja, jotta voidaan kehittää uusiutuvia energialähteitä. Näin voimme säästää ja luoda puhdasta energiaa. Ja näin voimme edistyä, emmekä jää jälkeen muista. Ei sen sijaan, että täällä puhutaan pelkästään asiasta, vaan pitää olla todellinen vihreä talous, joka luo kasvua ja kestävää taloutta. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten Edustaja Sonik, minuutti. Odnosząc się do komunikatu komisji sprawozdania Devisa na temat przejścia na gospodarkę Kiitoksia komission tilannut tästä Mr. Davisin mietinnöstä vähähiilisestä taloudesta 2050 aiheeseen. Haluaisin ottaa kaksi asiaa esille. Ensinnäkin meidän pitää ottaa esille tämän vähennyksen kulut. Ja toiseksi tämä aiheuttaa myös teollisuudessa sitten taas toisaalta epävarmuutta. Me tarvitsemme selkeän viestin teollisuudet voivat investoida talouteen mutta samaan me sitten taas muutamme muutama vuosi sitten tehtyjä CO2-sopimuksia, joiden pohjalta teollisuus on suunnitellut vuoteen 2020 tehdyt investoinnit. Onko tämä nyt sitten sääntelyvarmuutta, jotta me pyrimme käyttämään vähähiilisessä strategiassa? Eivät kaikki vuoden 2008 sopimukset ole voimassa – meidän pitää vielä sopia paketista ja nyt on liian aikaista luoda uusia CO2-vähennystavoitteita. Sitten edustaja Piila, minuutti panie przewodniczący! głosowałem za odrzuceniem tego raportu. strategia przejścia na gospodarkę. kiitoksia. mitä tulee tähän mietintöön niin tämä strategia on kyllä hyvin vaikea. Puolan hallitus on äänestänyt vastaan, koska nyt tämä sopimus halutaan voimaan aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua neuvottelujen jälkeen, mutta kun meillä ei ole tietoa siitä, mikä on Euroopan talouden tilanne, jos hiili pyritään poistamaan energia tuotannosta, niin se on äärimmäisen vaikea ainakin Puolalle – Tämä nostaa operationaalisia kustannuksia ja näin ollen laskee ihan tavallisen kadunmiehen hyvinvointia ja siksi emme hyväksy tätä kantaa. Kiitoksia. Petera Jaara. Edustaja Jaara, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kasvihuonekaasujen vähentäminen on ilmastonsuojelun tärkeä tavoite. Mutta ei pelkästään yhteen lukuun pitäisi keskittyä, nimittäin CO2 vähentämiseen. Tämä on väärin. Tämä, on vääriä kannustimia. Sen lisäksi pitää erityisesti katsoa sitä, että meidän luonnon resursseja käyttää säästeliämmin. CO2-vähennykset eivät saa myöskään tapahtua jonkun tietyn sektorin kustannuksella maatalouden suhteen tavoitteet ovat liian korkealla, eikä niitä voida tieteellisesti perustella. Erityisesti kun katsotaan jatkuvaa elintarvikkeiden määrän kasvua. Eli maatalous ei ole osa ongelmaa, vaan osa ratkaisua. Koska maatalous tekee suljettuja järjestelmiä, joissa raaka-aineet kiertävät. Tämän takia minä voisin hänestä vain tyhjä tässä. Kiitoksia. Elina Pasescu, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska tuen Euroopan unionin pyrkimyksiä jatkaa kansainvälisiä ilmastonsuojelusopimuksia. Mielestäni Eurooppa tarvitsee tätä pitkän aikavälin suunnitelmaa, joka liittyy myös EU 2020-strategiaan ja näin voimme varmistaa kestävän talouskehityksen sekä ympäristöystävällisen energiastrategian. Minun maani tukee tätä strategiaa. Haluan kuitenkin muistuttaa, että Romania ja muut Itä-Eurooppalaiset maat pitävät hyvin tärkeänä säilyttää vuoden 89 valiovertailu ja näin voimme todella nähdä, mitä edistystä näissä maissa on saatu aikaan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Sitäkään ei saa unohtaa. Lisäksi tätä ohjelmaa tulisi vielä tehdä selkeämmäksi eh, kiotojärjestelmää mm, puitteissa ja meidän täytyy ottaa huomioon kaikki mahdolliset vaihtoehdot, että saadaan konsensus jäsenvaltioiden välillä aikaan. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Sean Kelly. Olkaa hyvä. Minuutti. Kiitoksia, puhemies. Tässä mietinnössä on paljon hyviä suosituksia, mutta paljon ristiriitaisia suosituksia myös. Näin loppujen lopuksi suurin osa niistä hylätään. Ja sitten voimme tulla tyydyttäviin johtopäätöksiin tämän jälkeen. Ensinnäkin kilpailukyky. Koska me olemme tällä hetkellä talouskriisissä, jos saamme päästä siitä irti ja Euroopan talous lähtee käyntiin, me tarvitsemme työpaikkoja, tarvitsemme uutta teollisuutta – ja meidän pitää olla myöskin maailmassa kilpailukykyisiä. Tämän tasapainottamisessa pitää ottaa huomioon myöskin ympäristö. Jotkut ehdotukset voivat haitata talouttamme ja jotkut tavoitteet ehkä eivät. Mutta todellinen avain Euroopalle on se, että muutkin maat, kuten Kiina ja Intia, saadaan mukaan. Ja että kaikki maat maailmanlaajuisesti toimivat globaalilla tasolla tämän ongelman suhteen. Tämä on meidän haasteemme. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten viimeinen puhuja listalla, edustaja Tanok. Kiitoksia. ECR-ryhmä äänesti tyhjää tämän mietinnön kohdalla, koska kyllähän tämä ajatus sinänsä on ihan hyvä monestakin syystä, niin kuin ilmastonmuutoksen torjuminen ja hiiliresurssien käytön vähentäminen, mutta mitä tulee tähän 2030 tavoitteeseen, niin komissio on pyrkinyt toimimaan liian nopeasti ja myös liian interventionistisesti, koska tämä päästökauppajärjestelmä on osoittanut toimimattomuutensa. Nyt on erilaisia hiililupia ja myös tämä lentoliikenteen mukaan ottaminen päästökauppajärjestelmään. Tämä lopullinen kompromissipaketti oli meistä kyllä parempi kuin alkuperäinen ehdotus, mutta emme näitä äh, erityisesti mm, aluerahastoon sekä maatalouteen liittyviä ehdotuksia hyväksy, joten siksi äänestimme vastaan. Tyhjä. Kiitoksia. Sitten syrjivät verkkosivut ja hallitusten reaktiot, siihen liittyvät äänestysselitykset. Edustaja Kaminski, minuutti olkaa. Ostatnio e, w Holandii, e, kiedy jedna... Kiitoksia, puhemies. Yksi alankomaiden polu, poliittinen puolue, joka on osa alankomaiden hallitusta, käyttää vihaa puheita Keski- ja Itä-Euroopan maahanmuuttajia vastaan heidän poliittisten etujensa mukaisesti. Ja tällaista me vastustamme ehdottomasti ja olen tyytyväinen, että se mitä täällä Alankomaissa tapahtuu, se on auttanut parlamentissa sekä när- närästystä. Mutta ikävä kyllä, tällaisia tapahtumia ei ole pelkästään Alankomaissa, jossa vastaan puolalaisia maahanmuuttajia, myöskin UKssa tehdään näin. Jotkut näistä ovat jopa täällä parlamentissa edustettujen olevien puolueen edustajien tekemiä kommentteja. Erottaisitte meidän meppimme vetovat brittikollegoihin, että tällainen ähm, Puolan vastainen retoriikka loppuisi. Edustaja Hanna, minuutti. Kiitos puhemies. Euroopan parlamentti pitää näitä ähm, ilmastonmuutokseen liittyviä äänestyksiä kuin pakkomielteenään. Mitä pahempi äh, kriisi tulee, sitä enemmän keskitymme aivan vääriin asioihin. Katsokaa nyt Kreikkaa. Meidän pakkomielteenämme on joku alankomaalainen nettisivusto, kun samaan aikaan äh, koko maailma on kaatumassa ainakin joissain jäsenvaltioissa. Emme me edes tuomitse sitä puoluetta, mihin tämä itse asiassa liittyy, tämä nettisivusto, vaan me äh, tuomitsemme pikemminkin äh, hallituspuolueen, pääministerin puolueen. Tämähän on aivan naurettavaa. Hänellä pääministerillä nyt on kuitenkin maa johdettavana ja vähän muutakin tekemistä kuin tämä. Mutta kun joku on tuomittu, niin sitten toinenkin täytyy tuomita ja niin edelleen. Me saisimme huomattavasti enemmän uskottavuutta sekä äh, kunnioitusta, jos äh, emme näin pakkomielteenomaisesti tällaisia typeriä asioita ajaisi, vaan keskittyisimme niihin asioihin, äh, jotka vaikuttavat ihan oikeassa maailmassa. Teraz głos zabierze pan poseł... Kiitoksia. Edustaja Tsotsoko, olkaa hyvä. Érdekes helyzet alakult ki az EU egyik tagállamában. Az Euró... Kiitoksia, puhemies. Tilanne on hyvin mielenkiintoinen yhdessä EUn jossa on hyvin vahva demokraattinen perinne ja jossa on myöskin hyvin vahva liberaali perinne, nimittäin Alankomaissa. Siellä on avoimesti xenofobinen verkkosivusto käytössä, jossa lietsotaan vihaa kansalaisia ja muita jäsenvaltioita kohtaan. Ja olisi kyllä tuomittavaa, vaikka se koskisi vain pelkästään e- EU-kansalaisia, mutta se, että se koskee vielä EU-kansalaisia, tämä minun mielestäni on sellainen asia, että tässä pitää kyllä tarttua toimeen. Emme saa jakaa Eurooppaa hyviin ja huonoihin kansalaisiin, koska tämänhetkisessä tilanteessa tarvitsemme enemmän solidaarisuutta, enemmän Eurooppaa kuin sitä, että lietsomme vihaa. Kiitoksia. Edustaja Nikola, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Tämä teksti on tien avaaja. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällaiset mukalaisvihamieliset nettisivut todella tuomitaan tai tulisi tuomita. Mielestäni on hyvin valitettavaa, että tässä nyt puhutaan kuitenkin koalitiohallituksesta, jossa on kristillisdemokraatteja ja liberaaleja, ja tämä Alanko, Alankomaiden hallitus hyväksyy tämän nettisivun. Emme todellakaan toivoisi tämän asian politisoituvan niin, että se aiheuttaa ongelmia poliittisten ryhmien välillä täällä, mutta kyllä kristillisdemokraateilla ja liberaaleilla joku vastuu tässä asiassa on mielestäni. Ja mm, mielestäni ihmisiä, ihmis, ihmisiä valistamalla voidaan varmasti lopettaa tällainen toiminta, koska eihän tällaista saisi tapahtua erityisesti kriisin aikana, koska kriisithän, kriisien aikoina ehkä demokraattisia oikeuksia lähdetään rajaamaan. Kiitos.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 Uh, nyt? nyt? Kyllä tuota je to facka demokracii, když vláda demokratické země. Kiitoksia. Demokraattinen maa ja demokraattinen järjestelmä, jos ei se ole mahdollista, että sinne maassa poistetaan tällainen syrjivä verkkosivusto, niin tämä kyllä on vakavaa. Ja sitten toinen asia koskee näiden yritysten tai henkilöiden merkitsemistä, jotka ovat Itä-Euroopasta. No ei pelkästään tällä päätöslausumalla pitäisi hyväksyä tämä asian vastainen toiminta, vaan myöskin pyrkiä edelleenkin asettamaan paineita Alankomaiden pääministerille, että he tekevät tiettyjä oikeudellisia askelia asian hoitamiseksi. Tämä on syrjivää. Ja tämä on myöskin EUn vapauksia vastaan. Alankomainen hallitus ei esitä mitään selkeää argumenttia tämän puolesta. 20 vuotta Alankomaat on käyttänyt hyväkseen Itä-Euroopan tilannetta, investoinut Puolaan tai hankkinut kakkosasuntoja Tsekin tasavallasta sadoittain. Me odotamme, että alkomainen yhteiskunnan enemmistö on tätä politiikkaa vastaan. Kiitoksia. Ehoksi edustaja Stadler, olkaa hyvä. President. Kiitos puhemies. Minä äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan yksinkertaisesti siitä syystä, että minun mielestäni jokaisen Euroopan unionin kansalaisen oikeus on ja täytyy olla – Äh, esittää omia äh, valituksia, miten sitten haluaakin, onko se sitten lehdessä tai internetin kautta tai miten hyvänsä, ilman että äh, tässä yritetään suitsia kansalaisten toimintaa. Mutta olen Kamiskin kanssa samaa mieltä siitä, että on väärin täällä osoittaa sormella yhtään mitään kansakuntaa onpa kyseessä sitten eurooppalainen tai joku muu. Siis se, että tässä nyt osoitetaan sormella puolalaisia on mielestäni täysin väärin. Itävallassa minulla on puolalaisista kokemuksia, eikä tämä rikollisuus ole todellakaan kansallista, vaan se on aivan epäilyksettä kansainvälistä. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Jacolino, minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ilman muuta on hyödyllistä tehdä yhteinen esitys tällaiseen tärkeään asiaan, eli syrjintään liittyvä asia. Nämä henkilöt pitää ottaa mukaan yhteiskuntaan, jos on tällainen mahdollisuus, siis työhön. Ja te, näin yhdistetään myöskin perheitä samalla. Euroopan kansalaisuus on erittäin arvokas asia. Ja meidän pitää olla tietoisia tästä asiasta ja pyrkiä integroimaan ihmisiä. Ja meillä on myöskin tästä oma erotuksemme. Ja tämän pohjalta pyrimme myöskin juhlimaan 2013 kansalaisten vuotena ja pyrimme poistamaan kaikki esteet tämän tieltä. Eli internet on kyllä hyvin tärkeä väline. Se liittyy tiettyihin sääntöihin myöskin, ja kun käyttää internetiä, pitää noudattaa näitä sääntöjä myös. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Pasescu, olkaa hyvä. Domnule președinte, a trebuit să iau cuvântul la această... Kiitoksia, puhemies. Puheenjohtajakokoushan päätti, että vain poliittisten ryhmien johtajat saivat käyttää puheenvuoron keskustelussa, ja näin ollen muut Euroopan parlamentin jäsenet joutuivat vaikenemaan ja näin meidän ilmaisuvapauttamme rajoitettiin. Me emme voi hyväksyä tällaista muukalaisvihamielisyyttä. Muukalaisvihamielisyys on muun muassa johtanut holokaustiin sekä Srebrenitsan verilöylyyn ja viimeksi Norjan verilöylyyn. On todella pelkurimaista Alankomaiden hallitukselta, jonka jonka puolueen jäsenet ovat täällä EPPn ryhmässä, ei tuomitse ää, tätä toimintaa, ei syrjintää ja sormella osoittamista ja muukalaisvihamielisyyttä voi mitenkään hyväksyä. Ja Valkomainen hallitus on tehnyt muitakin toimia, muun muassa esti Romanian pääsyn Schengen-alueeseen ja rajoitti työntekijöiden mahdollisuuksia liikkua. Kiitos. Kiitoksia edustaja Piilan. Minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä olen samaa mieltä komission edustaja Redingin kanssa. tällainen portaali luotaisi, jossa voidaan esittää valituksia Tämä Puolan tilanne tällä hetkellä se on aki kommunitarin vastaista. Meppinä minä olen tällaisen aloitteisena mukana, joka on sanaka vastustaa kansallismielisyyttä. Erityisesti on mm, ikävää, että me on tarpeeksi reagoineet tähän asiaan. Ja, ja se, että se tapahtuu Alankomaissa, maassa, jolla on ollut hyvät yhteydet Puolaan jo vuosien ajan. Tämä on hämmästyttävää. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat todenneet sen, että maahanmuuttaja puolaiset ovat aina tulleet hyvissä aikeissa sinne. Toivottavasti tämä asia ei toistunut jossain muussa jäsenvaltiossa. Kiitoksia. Sitten edustaja Repo, minuutti. Johtaja, äänestin esityksen puolesta, sillä on tärkeää, että parlamentti esittää selkeästi paheksuntansa kaikenlaista suvaitsemattomuutta vastaan. kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto on yksi perustavanlaatuisista periaatteista eu ssa. hollantilaisen vapauspuolueen internet sivuissa on kysymys avoimesta kutsusta syrjintään jota ei voi mitenkään hyväksyä. paheksunnan esittäminen on erityisen tärkeää siksi että on olemassa riski siitä että vastaavanlainen toiminta leviää myös muihin jäsenvaltioihin. ennakkoluulojen lietsominen aiheuttaa helposti etnisen jaottelun lännen hyviin ja idän huonoihin etelän laiskoihin ja pohjolan ahkeriin. parlamentin on johdonmukaisesti estettävä tällaisen etnisen jaottelun syntyminen. kiitos. Kiitoksia. Sitten minusta edustaja Van Heck, minuutti. Uh, Kiitoksia puhemies Tämä oli taas tällainen näytelmä täällä Euroopan parlamentissa, kun hyökättiin alankomaalaista nettisivua kohtaan. Haluan tehdä selväksi, etten itsekään pidä tätä nettisivua mitenkään hyvänä aloitteena, mutta se mitä öö, tähän tulee, niin kyse on kuitenkin alankomaalaisesta puolueesta, joka on vastustanut laitonta maahanmuuttoa. Ja kyllä tällä puolueella on oikea, oikeus kysyä äänestäjiensä tunnelmia ja mielipiteitä, eikä Euroopan parlamentilla kyllä ole mitään asiaa tai tähän liittyen puuttua. Minun mielestäni me todella vahingoitamme omaa mainettamme. Eh, olemme vain tällainen turhake täällä Euroopassa, kun tällaiseen puutumme. Kiitoksia edustaja Posselt, olkaa hyvä. Tämä puolue ja tämä verkkosivusto, ne ovat hyvin äärioikeistolaisia ja alkamaan hallitus sallii tämän. Tässä kyllä nähdään, että pitataan kahdella eri mitalla. Täällä Unkarin hallitus taistelee äärioikeistoa vastaan ja ajastaan aina nurkkaa, vaikka toimivat hyvin energisesti. Alankomainen hallitus taas toisaalta antaa tästä voimien tukea heitä. Ja nyt on varmaankin korkea aika, että parlamentti puhuu selkein sävelin tähän asiaan. Olen eri mieltä edustaja Nikolan kanssa yhdessä asiassa. Kristillisdemokraatit meidän ryhmässämme ovat tätä verkostoa vastaan meidän ryhmässämme. Tästä olen kiitollinen ja minusta on myös tarpeen, että Alkomaan hallitus tekisi ylipäätänsä selkeän kannon tähän näin, koska ovat aika euroskeptisellä kurssilla. Tämäkin on tämän tilanteen seurauksena. Toivottavasti alankomaissa pietsäiset olosuhteet voimme olla taas ylpeitä tästä perustajan jäsenvaltiosta. Kiitoksia. Edustaja Kleis, olkaa hyvä. Kiitos puhemies en minä pidä sitä, että e, esimerkiksi puolalaisia tai joitain muita osoitetaan sormella. Heidän joukossaan on monia kovasti työtä tekeviä rehellisiä ihmisiä, mutta PVV-nettisivun tarkoitus on e, nyt ottaa esiin näitä mahdollisia ongelmia. Euroopan parlamentissa on jäseniä, jotka kuvittelevat, että Schengenin ei liity mitään ongelmia – se, että avattiin rajat, sisärajat, oli lahja järjestäytyneelle rikollisuudelle. Ja täällä nyt puhutaan poliittisesta korrektiudesta. Ja parempi ehkä olisi tunnustaa reellisesti nämä ongelmat ja tarttua niihin. Tämä Euroopan parlamentin äh, toiminnan tulisi olla sellaista, että ihmisten tilanne todella paranee. Kiitoksia äänestysselitykset sitten Venäjän presidentin vaalien tulokseen. Olkaa hyvä. Kaminski ensimmäisenä. Eh, Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Mitä näemme Venäjällä tapahtuneen? Sitä ei voida kutsua kyllä vaaleiksi. No teknisesti kyllä voidaan kutsua vaaleiksi, mutta meillä oli vaalit ja osa mm, ehdokkaista oli siellä ehdolla ja äänestäjät pystyvät menemään kyllä sinne äänestyspaikalle ja peittämään äänensä urnaan. Mutta kuitenkin nähtiin, että täällä oli paljon epäsäännönmukaisuuksia. No tämä ei ole ainoa syy, mistä haluan puhua. Ei tässä oikein voida puhua väleistä, koska ne ehdokkaat, jotka ovat toisena uhkana siinä mielessä, että johtavassa asemassa oleva koalitio voisi joutua vaaraan, niin he eivät saaneet osallistua vaaleihin. Tämän takia en voinut tukea päätöslauselmaesitystä. Tässä kyllä tuomitaan asioita, mutta ei mennä tarpeeksi pitkälle. Meidän pitää olla vielä tiukempia, kun kritisoimme Venäjän demokratian vajetta. Edustaja Anna minuutti olkaa Kiitoksia, puhemies. Kaikki maat ovat joutuneet kärsimään Venäjän energiadiplomatiasta, Valko-Venäjä, Georgia hyvinkin voimakkaasti ja Azerbaijan myöskin. Eli ei tarvitse olla Venäjän naapurimaa, kun joutuu tähän näin. Meidän suurlähettiämme joutui myöskin poistumaan Litvenko asian takia. No mitä Kreml oikein saavuttaa tällaisella toiminnalla? Vastaus varmaan koskee tätä juuri tätä sisäpolitiikkaa. Eli viedään tämmöiset sisäiset ristiriidat ulos. Eli näin voidaan välttää sisäisiä ristiriitoja, kun viedään ne ulos. Ja tällaista ei tapahtu Venäjällä. Demokraattinen järjestelmä pitäisi olla myöskin tässä tavoitteena heidänkin ja meidän ulkopolitiikan taholta. Kiitoksia. Sitten minuutti edustaja Uspaskis, olkaa hyvä. Jest, proszę bardzo, panie pośle. Olkaa hyvä. Ačiū pirmininkė, nebalsavau už rezoliuciją dėl dviejų priežasčių. Puhemies, äänestin päätöslausuman puolesta kahdesta syystä. Ensinnäkin olin tarkkailijana vaaleissa, duumavaaleissa siis ja myöskin presidentinvaaleissa keskustelin eri ehdokkaiden kanssa ja kukaan ei vastustanut tätä, mutta emme voi todeta, että vaalit ovat olleet reilut. Ja parlamentti, eihän sillä ole mitenkään moraalista oikeutta sanella ehtoja muille, koska EU-sakin on ihmisoikeusrikkomuksia, jossa ihmisiä pannaan käsirautoihin ja estetään kokoontumasta – ja tai tapaamasta äänestäjiään. Ja täällä jopa loukataan julkisesti televisiossa ihmisiä. Eli parlamentti ei ole kiinnittänyt huomiota tähän näin ja jopa piilotellaan rikkomuksia, joita EU:ssa on tehty poliittisia vastustajia kohtaan. Vuosi vuodelta ihmiset joutuvat tuomioistuimiin ja on luotu mekanismi, joka sallii heidän syyttömyyden todistus vain 15 vuotta myöhemmin, kun heidän poliittinen ura on jo tuhottu. Olen pahoillani. Nyt minuutti edustaja Stadler. Olkaa hyvä, Äänestysseitys. Kiitos puhemies. Olen erittäin iloinen siitä, että kollega Uspaski puhui minua ennen, koska voin vahvistaa sen, mitä hän on todennut. Olin itsekin Venäjällä vaalitarkkailijana ja voin vahvistaa tämän. Samoin kollega Gardini kertoi ihan samaa. Tämä oli kuvaavaa sille, miten keskustelua käytiin. Eli ne, jotka äänestivät kriitikkoja, tai olivat kriittisiä, niin heitä kritisoitiin välittömästi. Venäläisille halutaan kertoa, mitä on monimuotoisuus ja mitä on demokratia, mutta samalla ei hyväksytä monimuotoisuutta ja mielipiteen vapautta täällä. Eivät venäläiset ole mitään lapsia. Kyllä he tietävät itse, miten toimia vaaleissa. He halusivat vakautta näissä vaaleissa, sillä he eivät halunneet palata eh, siihen, eh, mikä oli Jeltsinin aikana, miten jotkut rikastuivat ja jotkut köyhenivät. Kiitos. Kiitoksia sitten. Minuutti. Edustaja Pilan, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kaksi edellistä puheenvuoroa ovat osoittaneet sen, kuinka tehokas Venäjä on keskusjärjestelmältään. Mutta ongelma on sen monimuotoisuuden puute Venäjältä ja median vapauden vähentäminen. Koska kaikki ehdokkaat eivät voineet asettua ehdokkaiksi, ei voida puhua edustavista vaaleista. Ja vaalien rikkomukset, tietenkin vaikka vaalilainsäädännön rikkominen, ne pitää vielä tarkkailla niitä asioita ja tutkia. Mutta suuri saavutus Venäjän yhteiskunnassa on se, että nyt päätettiin kansallista kohtalosta ja se tapahtuu näiden vaalien avulla. Ja olen samaa mieltä, että pitäisi aloittaa vuoropuhelu opposition ja valtapuolueiden kesken. Poliittisten puolueiden toimintasääntöjä pitäisi yksinkertaistaa ja luoda enemmän vapautta. Venäjä yhteistyötä pitäisi kehittää tällä kannalla kriisimietintöjen puolesta. Sitten minuutti. Edustaja Repo, olkaa hyvä. Tilanne antaa edelleen huoletta, aihetta huoleen. Meidän tulee kuitenkin tunnustaa se mittava kehityskulku, joka Venäjällä on tapahtunut sitten kommunismin

venäjän on demokratisoitava itse itsensä mutta euroopan parlamentilla on tässä tärkeä rooli olla tukemassa tätä prosessia. Teraz minuutta dla pani poseł Kiitoksia teille ja nyt Andri Kienen minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä äänestin tämän tekstin puolesta, vaikka en olekaan sitä mieltä, että se presidentinvaalien tuloksia aivan oikealla tavalla heijastelee. On kuitenkin tärkeää muistaa, että Euroopan parlamentti on nyt arvioinut näitä vaaleja ja tämä arvio on hyvin selvä. Nämä eivät ole vapaat ja reilut vaalit. Ja tämä tarkoittaa sitä, että viime vuoden duumavaalit joulukuussa sekä tämän kuun presidentin vaalit ovat haastettavissa ja siis eh, niiden eh, voittajien eh, tai voittajat ovat ikään kuin haastettavissa kollegat ovat todenneet, että lakeja on muutettava ja että tämä täytyisi kirjoittaa myös meidän tekstiimme. Kollegat, näiden äh, vaalien jälkeen Venäjä on muuttunut ja meidän on oltava kunnioittavia suhteessamme Venäjään niin Euroopan unionissa kuin äh, mm, kansainvälisissä yhteisöissäkin. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Kristina Ojuland. Kiitoksia puhemies. Minäkin äänestin tämän tekstin puolesta pääasiassa siksi, että hyvin monet tärkeät tarkistukset saatiin läpi. Minä ja puheenjohtajani Verhofstadt teimme hyvin tärkeän tarkistuksen, jossa korostimme sitä, että presidentinvaalit eivät olleet vapaat eivätkä reilut. Ja tämä merkitsee sitä, että Euroopan unionin on tehtävä omat johtopäätöksensä ja päätettävä, olivatko nämä vaalit oikeudenmukaiset ja päätettävä, että onko valittu presidentti oikeutettu virkaansa. Ja tämä luonnollisesti vaikuttaa Venäjän Euroopan unionin välisiin suhteisiin. Me järjestimme kuulemistilaisuuden, jossa herrat Kasparov ja Kashnyanov olivat paikalla ja me kysymme heiltä, että voiko Euroopan unioni jatkaa suhteita Venäjän kanssa, niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Tämäkin on nyt kysymys. Kiitoksia. Ja seuraavaksi rouva Jäättämäki minuutti, mutta hän ei näytä olevan paikalla täällä salissa, joten puheenvuoron saakin sitten herra Posselt yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, Putin on epädemokraattinen johtaja ja tämän tekstin olisi pitänyt olla huomattavasti tiukempi sanamuodoltaan. Minä vaatisin kuitenkin tulevaisuudelta seuraavaa. Ensinnäkin opposition on voitava osoittaa mieltään vapaasti. Toiseksi on vapautettava kaikki pidätetyt opposition jäsenet. Kolmanneksi median on voitava olla riippumaton, koska vain tällöin vaalit voivat olla vapaat. Neljänneksi on perustettava uusi rekisteröintijärjestelmä, jonka kautta puolueet, puolueiden monimuotoisuus voidaan vahvistaa ja tältä pohjalta voidaan järjestää uudet Duuman vaalit. Vain näin voidaan saada aikaan vaihtoehto Putinin tyrannialle. Kiitos. Kiitoksia. Sitten minuutti edustaja Takkola, Tämän

Hlasovala za uznesenie. Minä äänestin tämän päätösloman puolesta, mutta kuitenkin tämä on riittämätön minun mielestäni. Tämä kertoo puutteista ja väärinkäytöksistä vaalien yhteydessä, mutta olen kuitenkin vakuuttunut, että nämä vaalit, kyllä niitä manipuloitiin. Tiedän, että joissain maissa oli sellaisiakin vaalituloksia, joissa oli lähellä 100 prosenttia, mutta näissäkin vaaleissa monia rikkomuksia nähtiin Venäjällä. Ja EU pitää todellakin olla sellainen, että me kiristykseen kaasun tai öljyn takia. Meidän pitää katsoa, että mitä me maksamme tästä. Haluan antaa viestin herra Putinille, että tämä parlamentti tarkkailee hänen askeliaan jatkossakin. Ja ettei käydä vain rauhallisia mielenosoittajia vastaan, taistelemaan. Ja me olemme varmiin tekemään tarpeesta toimenpiteitä, jos näin tapahtuu. Kiitoksia. Edustaja Landsbergis vielä, olkaa hyvä. Viimeinen puhuja. Very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Minä äänestin tämän päätöslauselman puolesta, koska me vaadimme, että maaliskuun neljännen päivän tapahtumat tutkitaan tarkemmin. Kuitenkin haluan tässä ilmoittaa tarkistuksesta 1a, ja joka olisi ollut hyvin tärkeä, mutta joka ei mennyt sitten tuolla menettelyssä läpi. Ja luen tämän nyt. Ota vakavasti sen, että vaalit eivät olleet reilut. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi mennään Kasakstan päätöslauselmaesitykseen. Edustaja Kaminski, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät parlamentin edustajat. Geopoliittisesti Kasakstan on tärkeässä roolissa, ei pelkästään siellä päin maailma, missä se on, vaan koko Euro-Aasian alueella. Kasakstan tähän mennessä on ollut maa, joka on onnistunut välttämään kansallisia ja uskonnollisia konflikteja, ja se on aika rauhallinen osa maailmaa. Ja se on hyvin kansallisesti ja uskonnollisesti suvaitseva maa, ja tämän takia meidän pitäisi tukea tätä maata. Ja tämän takia me huolestuneena katsoimme sitä, mitä joulukuussa tapahtui mielenosoittajien kuolemia. Tämä herätti huolestuneisuutta kaikkialla maailmassa. Ja tämän takia olen nyt tyytyväinen, että Kasakstanin viranomaiset, kuten viimeisimmät tiedot ovat osoittaneet, ovat pyrkineet syylliset näihin tapahtumiin oikeuteen. Meidän pitäisi välittää selkeä viesti heille, että demokratia on sellainen asia, että sinne kukaan ei ole lain yläpuolella että tämä pitäisi asettaa vastuuseen. Kiitoksia. Sitten edustaja Hänen, olkaa hyvä. Eh. Mutta en näe häntä tällä paikan päällä, joten edustaja Murphy, minuutti. Eh, Kiitos puhemies. Minun ryhmäni, QE-ryhmä, ehdotti koko joukon tarkistuksia tämän tärkeän tekstin vahvistamiseksi. Minä todella tuomitsen verilöylyn Kasakstanissa viime joulukuussa, tuomitsen poliittisen opposition pidätykset sekä opposition ja oppositiomedian, AY-liikkeen ja toimittajien ää, kiusaamisen. Nämä toimet eivät ole oikeutettuja. Samalla kuitenkin kunnioitan kaikkia niitä kasakstanilaisia, jotka painostuksesta huolimatta uskaltavat edelleen puhua ääntä, ääneen. Äänestin tyhjää, koska minun mielestäni tämä teksti ei ota huomioon heikentynyttä ihmisoikeus tilannetta Kasakstanissa. Kyllä siellä on yritetty esittää, että kaikki on kunnossa ja tilanne on parantunut, vaikka itse asiassa tilanne kentällä heikkenee entisestään. Kiitos. Kolejna o głos poprosiła pani poseł Ojuland. Bardzo proszę, minuta. Kiitoksia edustaja Ojuland. Minuutti, olkaa hyvä. Resolutsiooni poolt Kiitoksia puhemies. Minä myöskin äänestin tämän päätöslauselman puolesta. Eilen täällä oli hyvin kiintoisa keskustelu siitä, mitä tapahtuu Kasakstanissa tällä hetkellä. Viime joulukuun tapahtumat ovat sen tyyppisiä, että niitä ei voida sallia missään nimessä. Ja kuka tahansa näiden tapahtumien takana, kuka olikin sitten syyllinen näihin tapahtumiin, pitää viedä oikeuden eteen. Totta kai Kasakstaan, jos olet tehneet askeli tämän puolesta, niin se on hyvä asia. Mutta Kasakstan on myöskin tärkeä maa. Sillä on paljon resursseja ja on EUn etujen mukaista tehdä yhteistyötä Kasakstanin kanssa. Mutta ennakkoedellytys tälle yhteistyölle on se, että Kasakstan lähtee demokratian, demokratian tielle, demokraattisten arvojen tielle. Kasakstanin presidentillä on suuret mahdollisuudet viedä maa parempaan suuntaan, demokraattisten periaatteiden suuntaan. Edustaja Tanok, olkaa hyvä. Kasakstanin rooli Keski-Aasian vakauttamisessa on hyvin merkittävä. Kasakstanilla ja Euroopan unionilla on jo vahvat suhteet, mutta vuoropuhelua tulisi erityisesti ihmisoikeuksista, terrorismin torjunnasta, huumeiden salakuljetuksesta ja ihmisoikeuksista parantaa entisestään. Me tuemme sitä, että Kasakstanin viranomaisten täytyy parantaa ihmisoikeustilannetta maassaan ja tutkia joulukuun tapaus, jossa poliisit ampuivat henkilöitä. FBIin tut, mahdollinen tutkimus tästä joulukuun poliisiampumisista mutta mielestämme teki tekstistä liian puolueellisen ja siksi äänestimme äh, tyhjää. Äänestimme tyhjää niin kuin kue, tosin aivan eri syistä. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi Nigerian tilanne, äänestysselitykset. Edustaja Stadler, olkaa hyvä. Puhemies, äänestin puolesta, mutta haluankin todeta, että tämä on vain yksi ongelmakenttä. Meidän pitää nähdä, että ylipäätänsä muslimimaissa on ollut selkeitä hyökkäyksiä, laajoja hyökkäyksiä kristittyjä vastaan, vaikka Egyptin kopteja vastaan. Myöskin Arabian kevään aikana tämä nähtiin Syyriassa. Saudi-Arabiassa, Irakissa ja Saudi-Arabian kristit muun muassa ovat, ovat vähentyneet huomattavasti tämä kristittyjen määrä. Ja, ja, ja Irakin pakolaisia on Itävallassa tällä hetkellä. Tanska puheenjohtajavaltiona totesi, että pitäisi tehdä tässä joku uskontokonflikti. Mutta tämä on naivia, kyllä tämä on tällainen uskonnollinen konflikti ja ne vaarantavat näiden kristittyjen aseman näissä maissa. Meidän pitää tehdä enemmän heidän puolesta. Kiitoksia. Äänestysselitysten aikana teille tiedoksi, emme salli sinisen kortin menettelyä täällä. Sitten edustaja Kaminski, olkaa hyvä. Niin, panovi posuovi, pani posuanki. Kiitoksia puhemies. Parhaat kollegat, kristityt tänä päivänä maailmassa joutuvat alistuksen ja, alistamisen ja ahdistelun kohteeksi muun muassa Nigeriassa – monet tässä salissa olemme kristittyjä ja tunnemme veljeyttä eh, niitä kristittyjä kohtaan, joita Nigeriassa vainotaan. On hyvä, että Euroopan parlamentti on todennut, että ei nykyaikana voi olla niin, että ne, jotka puhuvat rakkaudesta, eh, eli kristityt, joutuvat murhan ja vainon kohteeksi. Minun on todettava, että he ovat rukouksissamme, mutta meidän on myös tuettava heitä muuten, kristittyjä veljäämme Nigeriassa. Kiitoksia edustaja Murphy. Minuutti, olkaa hyvä. Yhdessä minun sosiaalidemokraattisen puolueen kanssa Nigeriassa minä tu- tuomitsen Bokoran vallan, väkivallan käytöt. Tämä puolue on pelkästään näyttänyt väkivaltaa ja, ja korruptioiden poliitikkojen toimintaa. Tämä liittyy myöskin. Tämä aiheuttaa, näistä, tämä aiheuttaa sen, että täällä, täällä taistellaan korruptoitua elittiä vastaan, joka todellakin varastaa sieltä tämän näkerian varallisuuden. Vain yksi prosentti väestöstä hallitsee 95 prosenttia öljyvaroista, kun 20 prosenttia väestöstä elää köyhyydessä. Tammikuun yleislakko Nigeriassa ei pelkästään koskenut tätä hintojen korotusta, vaan myöskin pyrittiin vaihtamaan hallitusta siellä. Tämän takia pitäisi katsoa, että köyhät voivat käyttää näitä resursseja tulevaisuudessa, että voitaisiin kehittää jatkossa. Kiitoksia ja sitten viimeinen puhuja tästä päätöslauselmasta on edustaja Posselt, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Maailman kahdeksanneksi suurin öljyntuottaja, jossa on 150 miljoonaa kansalaista, kristittyjä vainotaan hyvin brutaalilla tavalla, niin kuin iskukatolista kirkkoa vastaan, kun ihmiset toimittivat messun osoittaa. Kristityt joutuvat yhä enemmän vaimon, vainon kohteeksi maailmassa. Me kannatamme uskonnon vapautta ja uskontojen välistä vuoropuhelua, mutta sanomme myös hyvin selväksi, että jos me emme huolehdi kristityistä, niin kuka sitten huolehtii? Ja olen hyvin kiitollinen siitä, että Euroopan parlamentti on nyt ottanut tämän linjan ja kannan ja toivoisin myös Lady Ashtonilta hiukan selvempiä sanoja ja toimia tähän suuntaan. Kiitos. Kiitoksia. Sitten viimeinen kohta. Äänestysselitykset maailman kuudennesta vesifoorumista. Edustaja Miranda, alkaa hyvä. Hän ei ole paikalla, joten annetaan puheenvuoro edustaja Stadlerille, olkaa hyvä. President. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tänään on ollut käyty hyvin mielenkiintoista ja hyvää keskustelua maailman kuudesta vesifoorumista ja päätöslausumäistyksestä. Komission jäsenen huomautus oli tärkeää, että mennään niihin maihin nyt, jotka ovat jääneet jälkeen vesidirektiivin täyttöönpanossa. Ja näin vesidirektiivin ulkopuolella maalle, maille lähettää viesti, että Euroopan unioni itse ottaa asian vakavasti, että toimitaan säästeliästi ja oikein vesivarojen kanssa. Meidän pitäisi miettiä myöskin sitä, että voidaanko ehkä tulevaisuudessa tehdä eri, eriteltyjä vesikiertojärjestelmiä, että käyttövesi ja juomavesi erotettaisiin toisistaan. Tämä pitäisi maailmanlaajuisesti tehdä, koska me voi sallia sitä, että kehitysmaiden maat käyttävät siellä tästä huonoa vettä, käyttövettä, juomavetenä. Meidän pitää luoda erityttyjä vesikiertojärjestelmiä. Edustaja Kaminski, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Me olemme kokoontuneet Strasbourgissa ja juuri saman aikaan nyt Marseissa on todella käynnissä maailman kuudes vesifoorumi. Ja tällä kertaa se keskustelee äärimmäisen tärkeistä asioista maapallon väestöstä suurella osalla ei ole vettä saatavilla, ainakaan puhdasta vettä esimerkiksi Afrikassa ja siksi yksi tärkeimpiä ihmisoikeuksia on veden saanti, koska vesi on kaiken elämän alku. Ja siksi on valitettavaa, että Euroopan parlamentti ja komissio eivät ole tähän mennessä toimineet, mutta on hyvä, että ne nyt ovat kiinnostuneet asiasta ja toivon, että foorumi saa hyviä tuloksia aikaan. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Sitten puheenvuoro. Edustaja Pasesko, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Äästin tämän päätöslausuman puolesta, koska veteen pääsy parantaa ihmisten elintasoa Vesivarojen tehokas hallinnointi on tärkeää erityisesti köyhyyden vastaisessa taistelussa. Ja kaikki asiat, jotka liittyvät ympäristöön ja ilmastoon, niitä pitäisi ottaa enemmän huomioon, kun keskustellaan köyhyyden poistamista, poistamisesta maailmassa. Meidän pitää katsoa myöskin vesivaroja ja tämä pitäisi ottaa esille Rio plus 20 konferenssissa. Vesivarojen tehokas käyttö ei ole tärkeää pelkästään ympäristön kannalta, vaan myöskin talouden kannalta. Ja tuen sitä ajatusta, että luotaisiin maailmanlaajuinen vesien hallinnointijärjestelmä ja suunnitelma. Samalla meidän pitäisi arvioida myöskin saatavalla rahoitusta asiaa, koska meidän pitää kehittää ihmisten pääsyä näihin palveluihin. Ramaniassa vedenlaatu on yksi tärkeimpiä alueita, kun pyritään panna täytäntöön ympäristölainsäädäntöä. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten seuraavaksi edustaja Posselt, olkaa hyvä. Puhemies, viime viikolla Roomassa minulla oli tilaisuus nähdä, miten e, intensiivisesti monet eri tahot valmistautuivat tähän maailman vesifoorumin kokoukseen. Ja tämä on aivan ratkaiseva kysymys ihmiskunnan tulevaisuudelle. Siksi pidän tätä päätöslauselmaa erittäin hyvänä. Katson, että meidän tulisi tätä asiaa käsitellä entistä syvällisemmin. Paitsi, että vesi on rauhan väline, se voi olla myös kuoleman ja sodan väline, jos vesivarat vähenevät, hupenevat. Siksi se, mitä kollega Pasesku sanoi vesihallinnosta, on hyvin tärkeää ennen kaikkea kaikkea nämä fantasiat veden yksityistämisestä on kyllä haudattava. Kyllä minä sosiaalista markkinataloutta kannatan, mutta vesi on yhteinen hyvä, joka kuuluu koko ihmiskunnalle. Ja siksi äänestinkin tämän tarkistuksen puolesta. Meidän täytyy huolehtia siitä, että vedestä ei tule keinottelun tai kiristyksen väline. Kiitos. Kiitoksia. Ja viimeisenä puhuja listalla on edustaja Tanok. Äänestin ECRn kanssa tämän kuudennen vesiformin puolesta. Puolella ma- maailman jäästä ei ole pääsyä perus veteen ja paljon käyttää myöskin juomakeluutta vettä maailmassa. Ja raportissa puhuttu tällainen ympäristön suojelu, joka on tärkeä vesinhallintojärjestön puolella, niin se on oikein. Mutta tässä tunnistetaan myöskin se rooli, mikä on pääsyllä puhtaaseen veteen, on se, että rauhan toimi konfliktialueella, konfliktien estona. Meidän pitää katsoa vesivarantoja yli kansallisten rajojen, erityisesti juuri lähi rauhanprosessin puitteissa, kun veteen pääsy on sillä tärkeä poliittinen kysymys kaikille poliittisille osapuolille. Kiitoksia. Näin puhujalista on käyty läpi ja kokous keskeyttää. Jatkamme jälleen kello kolmelta iltapäivällä. Kiitoksia.